So, colleagues, good afternoon. No niin, kollegat, hyvää iltapäivää. Näen, että kaikkein tärkeimmät henkilöt tätä asiaa varten ovatkin jo paikalla, joten miksemme aloittaisi eh, aamupäivän sessiotamme ensimmäinen asia esityslistalla on EUn tyyppihyväksyntä lainsäädännön täydentäminen siltä osin, kun on kyse yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista. Kuten tiedätte, tämä asia on yksinkertaistetussa käsittelyssä 50.2 säännön mukaisesti, mikä aikataulun kannalta tarkoittaa sitä, että esittelijä ehdottaa tarkistuksia 12. lokakuuta mennessä, tarkistusten jätön määräaika, tai valitusten määrä on 30. lokakuuta ja esitys tämän mietinnön hyväksyminen, jos vastalauseita ilmenee, on 31. päivä lokakuuta. Ja nyt haluaisin antaa heti puheenvuoron esittelijällemme Marlin Mitsille. Kiitokset ja hyvää huom- iltapäivää teille kaikille. Niin tosiaan tämä teksti liittyy nyt sitten Brexit-neuvotteluihin kohta puoliin jopa melkein huomenna. Koko Brexit on oven takana. Ja tässä nyt sitten pyritään lieventämään vaikutuksia mahdollisimman pitkälle unioniin ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan kaikin tavoin. Ja tästä syystä juuri me olemme tämän lainsäädännön tarpeessa ja mahdollisimman yksinkertaisen menettelyn tarpeessa myös. Ja tässä nyt sitten on toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä lopputulos saatavissa. Jos ajattelemme tyyppihyväksyntälainsäädäntöä ja nykyneuvottelujen edistymistä, Tämä on lisäys siis Brexit-valtuuskunnan neuvotteluihin ja parlamentin valtuuskunnassa haluaisin nyt kiinnittää sitten seuraaviin kohtiin huomiota mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli äh, tämä vastuu kuuluu sitten tyyppihyväksyntäviranomaisille että valmistajille. Unionin tyyppihyväksyntäviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa kaikki äh, testit ja kokeet, jotka ovat merkittäviä ennen kuin yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntä hyväksytään. Ja näin täytyisi sitten välttää päällekkäisyjä toimia ja välttää myös tällaisia dieselgate-tyyppisiä tapahtumia uusiutumassa. Ja toiseksi me emme ryhdy muuttamaan unionin tyyppihyväksyntälainsäädäntökehystä ollenkaan. Eli nykysopimuksessa tämä otetaan myös huomioon ja tästä syystä meidän täytyy katsoa nykysuuntaviivoja voidaksemme selvästi päästä käsitykseen siitä, minkä tyyppinen siirtymäaika tässä olisi. Ja kolmanneksi meidän täytyisi vaikut- mahdollisimman vähin vaikutuksin toimia sisämaan markkinoille pääsyyn. Ei, ei pitäisi vaikeuttaa asiaa. Eli Brexit merkitsee tietenkin rajoitetumpaa sisämarkkinoille pääsyä. Kuitenkaan ei pitäisi ajautua täydelliseen jumiutumaan tässä. Ja näin ne tuotteet, jotka on unionin tyyppihyväksyntämenettelyn mukaan hyväksytty voidaan edelleenkin saattaa jakeluun siirtymäkauden loppuun asti unionimarkkinoilla. Ja näin sitten, jos ajattelemme sitä, mitä tuo tyyppihyväksyntä oikeudellisesti merkitsee, sitä ei ole muutettu, mutta tässä täytyy miettiä tuota teollisuuden alaa, eli aikarajoja, jotka asetetaan. Me haluamme neuvotella edelleenkin, jotta oikeusvarmuus säilyisi myös valmistajien piirissä. Ja minä toivonkin, että te voisitte nyt ymmärtää, miten tarpeen tuki on tälle ehdotukselle ja uudelleenkin muistuttaisin siitä, että me haluamme, että voimme jatkuvuutta taata liike-elämälle mahdollisimman vähin hankaluuksin ja vaikeuksin Brexitin toteutumisen jälkeen. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi varjoesittelijät. EPPstä näin Andreaksen, joka puhuu Roosan puolesta. Andreas, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä kollega. Tuun ei valitettavasti voi olla paikalla tänään, mutta hän on kiitollinen esittelijälle siitä, että tämä on vienyt eteenpäin tätä asiaa ja haluaisin, hän haluaisi, että minä lisään, että tämän mietinnön päätavoitteiden pitäisi olla se, että yksi, ensinnäkin toimimme tehokkaalla ja nopealla tavalla, jotta yritykset kummallakin osapuolella saivat, että niille koituu mahdollisimman paljon oikeudellista epävarmuutta ja Rosa korostaa myös sitä, että tässä tarvitaan tehokkaita päätöksiä kummaltakin osapuolelta, jotta ei äh, aiheuttaisi taloudellisia haittoja. Toiseksi kollega Tunnille on erittäin tärkeää, että myös tarpeelliset äh, toimet tehdään ja että meidän toimemme on mahdollisimman johdonmukaista tässä vaiheessa ja äh, Brexit-neuvottelujen kanssa. Samanaikaisesti pitää taata äh, tasa-arvoinen pelikenttä äh, kaikille taloudellisille toimijoille. Lisäksi meidän pitää löytää äh, tehokkaita ja toimivia mm, taloudellisia ratkaisuja tietyille aloille, erityisesti kun on kyse eri vaiheiden aikataulutuksesta, jotta yritykset eivät joudu kärsimään liian lyhyistä sopeutumisajoista sitten ajoneuvot, jotka on varastoitu Brexit-päivän jälkeen, ajoneuvot, jotka ovat valmisteilla eh, eh, Brexit-päivän jälkeen ja myös erillisille teknisille yksiköille. Ja se, mitä kollegani SND-ryhmästä jo sanoi, menee aivan oikeaan suuntaan niin siksi voimme tukea tätä yksinkertaistettua menettelyä. Kiitoksia. Much. Uh, I don't have any... Kiitos oikein paljon. Minulla ei ole nimetty SRn varjoesittelijä. Tän ilmeisesti. Ole hyvä. Kiitos. Kyllä, minä olen varjoesittelijä. Vaikka ehkä on hassua, että brittimeppi puuttuu tähän asiaan liikaa, mutta pari seikkaa kuitenkin. En ole ihan varma, onko tämä komission lähestymistapa nyt sellainen, että se jotenkin yksinkertaistaisi tätä tilannetta. Nyt on otettu oikeastaan hankalin kanta yritysten osalta sekä eu että yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska lähestymistapa olisi voinut olla se, että Britti brittiviranomaisten hyväksymä ennen brexittiä olisi edelleen sellainen, että tästä kunnioitetaan sen auton tyyppihyväksynnän loppuun asti. Tämä olisi ollut helpompi kaikille. Mutta komission mukaan nyt vaikka tsekkiauto, joka on rakennettu tsekkimarkkinoille tsekkivoimin, eihän tätä näin olisi pitänyt tehdä, koska – yhdistyneen kuningaskunnan kanta ei ole tämä, vaan sanotaan, että EUn tyyppihyväksyntä hyväksytään edelleen yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten yritysmaailman kannalta kaikkialla olisi ollut helpompaa lähestyä asiaa näin. Näin ei kuitenkaan tehty. Haluaisin ottaa esiin yhden seikan tässä yhteydessä. Sellaiset autot, joita tuodaan markkinoille tällaisen eron ilman sopimusta tapahtuvan eron aikana – Tyyppihyväksyntäasetuksessa on jo tällainen niille autoille, jotka joita ei kauaina aseteta markkinoille, mutta niitä tuotetaan ja asetetaan markkinoille tietyn määräajan puitteissa kansallisten viranomaisten hyväksynnän mukaan. Ja jossain vaiheessa puhutaan niistä osista, jotka on luotu tyyppihyväksynnän alla, mutta joita ei ehditä saada markkinoille. Olisi hyvä, sitten käsiteltäisiin samantyyppisesti näitä osia, jotka saavat muuten, muuten jäädä jumiin ikään kuin. Eli asetettu markkinoille, kunnes Brexit toteutuu, mutta tämä ei ratkaise koko ongelmaa, joten minä pyytäisin, että valmistelija valitsisi käytännönläheisemmän version, joka on toisaalle jo käytössä, eli kun hän on toiselta tyyppihyväksyntäviranomaiselta hyväksyntä näiden markkinoille asettamiseen. Eli tässä voisi olla kaikenlaisia määräaikoja, sanottaisiin vaikka 12 kuukautta, ja tämä heijastelisi rinnakkaista järjestelmää. Ja voitaisiin ajatella myöskin, että kyseinen tyyppihyväksyntäviranomainen voisi käyttää tässä omaa harkintavaltaansa – olisi hyvä, jos näitä toimia voitaisiin rajoittaa niin, ettei synny paljon kustannuksia synnyttävää päällekkäistä työtä, kun ajatellaan auton osien markkinoita. Toivon, että nopeasti voidaan hyväksyä tämä, jos käy niin, että, täällä, että ero tapahtuu ilman sopimusta. Ja olen varma, että UKIPin edustaja on täällä hyvin tarkkaan pohtinut näitä asioita, joten hänellä saattaa olla vähän lisävaloa tuoda tähän kysymykseen. Kiitos. Olen iloinen, että oma maani on niin kuuluisa auton valmistaja. Mainitsisin, että Tsekin tasavalta tai Tsekki korjaisin näin vain äskeistä puheenvuoroa ja sitten Alden Varjo esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi. No, arvostan Daltonia hänen sanomaansa, mutta en oikeastaan näe muuta vaihtoehtoa. En puolusta tässä sen enempää komissiota. Joskus olen täysin toista mieltä komission kanssa, mutta mielestäni tämä on kuitenkin nyt ainoa mahdollinen ratkaisu tilanteeseen, se mitä nyt on ehdotettu. Ja jos nyt sitten voimme ajatella keskustelua siitä, kuka, ketkä voidaan sitten syyttää. No ei lähdetä nyt siihen sen enempää ei jätetään se nyt oman onnensa ojaan, mutta ajatellaan nyt sitten näitä valmistajia, jotka saava, ovat saaneet tyyppihyväksynnän uk aikaisemmin, niin heidän täytyisi unionista saada uusi tyyppihyväksyntä 27 menettelystä Tämä siis niille, jotka ovat jo saaneet aikaisemman tyyppihyväksynnän jotta voidaan taata jatkuvuus ja pääsy unionimarkkinoille yhdistyneestä kuningaskunnasta. Nyt jos ajattelemme nykyistä tyyppihyväksyntälainsäädäntöä, niin tällaista vaihtoehtoa ei siellä ole esitetty. Nyt ei ole mahdollista yhden viranomaisen muuttaa hyväksyntää, jonka toinen viranomainen on antanut, ja tämä turvasyllisyys syistä. Koska jos sitten tapahtuu, niin jonkun täytyy olla tietysti vastuussa asiasta. Ja jos me hyväksymme näitä näitä tyyppihyväksyntiä, jotka on sitten jonkun toisen tekemiä toisen puolesta, niin ajaisivat tämän hankaluuksiin, koska pitäisikö minun sitten tietää sinun antamastasi tyyppihyväksynnästä jotakin sen enempää. Mielestäni komissio on esittänyt tässä nyt ainoan mahdollisen ratkaisun pyytää, että tehdään sitten tällainen uusi tyyppihyväksyntämenettely, joka sen jälkeen takaa varmuuden siitä, mitä, kuka on vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Minä en näe tässä mitään muuta vaihtoehtoa, enkä mitään, mitään mm, oikoteita, onneen, enkä nyt ryhdy tässä mitään syyttelyä sen enempää harjoittamaan mihinkään suuntaan. Eli tämä on turvallisuuskysymys. Ja tästä syystä olen tyytyväinen ja iloinen tähän ehdotukseen. Muistuttaisin siitä, että tämä uusi tyyppihyväksyntäviranomainen vastaa koko prosessista, eli siitä, että tulee nämä vaatimusten vastaavuustestit jo markkinoilla oleville malleille. Tämä on merkittävää jotta voimme luoda sitten varmuutta, koska tämä epävarmuus, joka Brexitistä on syntynyt, ei ole hyvä ollenkaan turvallisuuden kannalta eikä myöskään oikeusvarmuuden kannalta. Tosiaan tällainen yksinkertaistettu menettely on varmasti hyvä, jos ja on tarpeen, tarpeen hyväksyä tällainen oikeusteksti mitä pikimmin. Mielestäni komission teksti on sinänsä hyvä ja Envin tekemä tarkistus on selkeämpi mielestäni kun he sanovat, että yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntää tulee mitättömäksi viimeistään siihen mennessä, kun UK ei enää ole unionin jäsen. Eli tällainen pikkuruinen kohta tässä tarkistuksessa muuttaa tekstiä parempaan suuntaan kuin komission ehdotuksessa. Toivon, että me saamme tämän mitä pikimmin hyväksyttyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Vihreän nimissä Pascal Dyra. Kiitän puheenjohtaja ihan muutama sana nopsasti, koska olin oikeastaan samaa mieltä kuin äsken Selimovic sanoi. Eli en lähde tästä nyt sitten toistamaan sitä, mitä hän juuri äsken sanoi. Olen myös Mitsin kanssa samaa mieltä pitkälti asiasta. Eli me olemme samoilla raiteilla todellakin. Ja sitten tässä muutama vastaus Dan on tietysti tehnyt tyyppihyväksynnästä paljon työtä aikaisemmin menneisyydessä, ja me olemme onnistuneet löytämään tässä kaikenlaisia ratkaisuja. Oikeastaan kaikista helpoin ratkaisu olisi se, että yhdistynyt kuningaskunta vain jatkaisi näiden eurooppalaisten sääntöjen noudattamista tulevaisuudessakin. hän ei olisi minkäänlaista mahdottomuutta eikä vaikeuksia enää, koska näin säännöt olisivat samat ja se olisi hyvä asia kaikille liike-elämän toimijoille sekä Britanniassa että sitten täällä Euroopan unionissa. Jos tällaiseen ratkaisuun löydettäisiin, sehän olisi aivan mahtavaa. Mutta tässä minun takanani on varmaan henkilö, paljon toista mieltä, mutta kuitenkin jos ajattelen sitä työtä, mitä te olette tehnyt jo aikaisemmin ja mitä me yhdessä olemme tehneet aikaisemmin, olisi hyvä jatkaa tällä samalla, äh, tätä samaa rataa eikä unohtaa ja heittää romukoppaan ja aloittaa nollasta äh, ikään kuin mitään ei olisi tehty. Kiitos. Thank you very much. Selvä, kiitos oikein paljon. Ja nyt annan mahdollisuuden muille puhujille. Edustaja Bottan, teillä puheenvuoro. Kiitoksia. Tämähän kävi nopeasti. Minä halusin vain erään eh, lyhyen huomion eh, tehdä eh, valiokunnalle pohdittavaksi, kun katsotaan tätä rakennetta ja näitä ehdotuksia, joita komissio tekee, on sellainen tilanne, että EUn valmistajat saavat luvan yhdistyneessä kuningaskunnassa ne voivat lähettää tuotteitaan yhdistyneeseen kuningaskunnan, mutta sen jälkeen ne tarvitsevat eu hyväksynnän Miten tämä sitten hoituu? Minä olen työskennellyt 18 vuotta rahoituspalvelualalla ennen kuin minusta oli parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen, ja minä keskustelin tästä myös ESMAN puheenjohtajan kanssa Ekon valiokunnassa eilen. On rakenteita, joita Euroopan unionilla on jo käytössä, jossa voi hyväksyä tiettyjen palvelujen hyväksynnän muissa maissa. Tämän esitän nyt esimerkiksi rahoituspalvelualalta. Meillä on johdannaisia, osakkeita, joukkovelkakirjoja. Yhdistynyt, Euroopan unioni hyväksyy sen, että yhdistyn, Yhdysvalloilla on selvä järjestelmä, sääntöjen noudattamiseen ja valvontaan erilaisten järjestöjen kautta ja että nämä säännöt ovat joskus er, samankaltaisia ja, tai samanlaisia kuin Euroopan unionin säännöt ja joskus erilaisia, mutta silti täytyy olla rajat ylittävää toimintaa näiden alueiden välillä. Voi ostaa osakkeen yhdessä maassa, sitten se on rahoitettava toisessa, sitten se on myytävä kolmannessa ja sitten taas myytävä EU-hun. EUn yhteisymmärrysmuistiot nämä, näitä yhteisymmärrysmuistioita on noin 400 EUn ja kolmansien maiden kanssa, erityisesti esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Eikö meillä olisi tässä samankaltaisuutta tai mahdollisuus sellaisessakin tilanteessa, että sopimusta ei synny, että komissio voisi luoda tällaisen yhteisymmärrysmuistion se on hyvin yksinkertainen. Siinä luetellaan kaikki Yhdysvaltain säädökset, EUn säädökset, vedetään viiva niiden välille, jotka ovat samanlaisia, ja sitten katsotaan, mikä on hyväksyttävää. Tämä ei ole pelkästään nopea, vaan se hyödyntää myös niitä sääntöjä, jotka ovat jo käytössä. Erityisesti Isossa Britanniassa säännöt ovat hyvin samankaltaisia. Tämä mahdollistaisi sen, että kun on erosopimus, niin sitä voitaisiin hyväksyä, että yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn säännöt ovat samanlaiset ja että näitä sääntöjä sovelletaan äh, vuoden 2020 joulukuun loppuun asti. Näin on toimittu muilla markkinoilla. Kiitos edustaja Anjo, teillä on puheenvuoro. Thank you. Well, <laughs> Kiitos. No, Daniel Dalton pisti minulle nyt vähän paikan. Ja jos joku on vastuussa Brexitistä, niin eikä Dan Dalton voi eikä voi ajatella, että tässä syytellään Dan Daltonia, mutta on hyvä, että tätä katsotaan nyt taas tosissaan, että lähdetään katsomaan Brexitia. Pitäisi vain sanoa, että Brexitia ei saisi tapahtua. On hyvä, että ymmärretään nyt, että tämä asia on hoidettava, vaikka ei olisi niin innostunut Brexitistä. Kaikki nämä kysymykset pitää hoitaa. Vastavuoroisesta tunnustamisesta haluaisin puhua nyt, kun tässäkin keskustelussa keskustellaan, niin mielestäni tässä nähdään, että onhan EUlla vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä Yhdysvaltain, Kanadan, Australian ja Israelin kanssa – Ennakkotapauksia siis on, ja niitä pitäisi käyttää. Halusin vain sanoa puheenjohtaja, että britit haluavat kyllä ostaa teidän tuotteitanne. Kyllä me haluamme teidän tuotteitanne ostaa. Siitä ei ole kyse. Jos voisitte suhtautua asiaan näin, niin se olisi varmasti jotenkin helpompaa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoronsa Lucy Anderson. Um, well, Kiitokset. Haven't given up hope of stopping Brexit and action. Niin, Brexitin estäminen tai se, että lähdetään ilman sopimusta, ovat hankalia. Kyllä on tietyt standardit. Ja onneksi meillä on kansainväliset standardit, jotka auttavat merkittävästi. Mutta tämä osoittaa selkeästi, miten hullusta hankkeesta kaiken kaikkiaan tässä on kyse. Ja ei ole kansallisen etujen mukaista jättää Euroopan unionia tällä saralla eikä monilla muillakaan, kuten nähdään. Se nähdään nyt todella. Sen sijaan, että saadaan laajasti näitä kysymyksiä hoitava kauppasopimus. Nyt nähdään, että se eurooppalainen lainsäädäntö, jonka puolesta on taisteltu kova Dan ja muut, vaikka teoriassa se pätee edelleen samantyyppisesti, niin oikeuskäytäntöön liittyviä kysymyksiä on paljon. Mitä jos yhteisen tuomioistuin 5-60 vuoden kuluttua tekee jonkun relevantin päätöksen tässä kysymyksessä? Tämä on sekä brittituomioistuimille että on tuomioistuimille hyvin hämmentävä tilanne. Todella pahoittelen, että joudumme käymään tätä keskustelua. Kyllä minä ymmärrän sinänsä täysin, että se on käytävä, mutta olemme ihan väärässä paikassa. And I will close this discussion. Ja nyt tässä käytiin brittikeskustelua ja puheenvuoron sävelä Catherine Styler. She says not everybody in Britain uh, believes in Brexit and I want to make that very, very clear. Niin, minä haluan ihan selvästi varapuheenjohtaja sanoa, äh, äh, että äh, Tämä on Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta. Tämän valiokunnan tarkoituksena on tukea sisämarkkinoita. Se on erittäin tärkeää. Jos me haluamme erota Euroopan unionista, niin silloin haluan, että minun maani pysyy sisämarkkinoilla ja tuli unionissa eh, eh, vakauden ja turvallisuuden kannalta. Turvallisuuselementti on tässä hyvin kiinnostava. Minä eh, talousvaliokunnassa olin joissakin kokouksissa, jotka liittyvät vastavuoroiseen tunnustamiseen Yhdysvaltojen kanssa. Vakuutustuotteet ovat hyvin erilaisia kuin autot, ja tässä on tämä äh, turvallisuuselementti, joka on erittäin tärkeä meidän kansalaisillemme. Siksi me loimme joitakin äh, ajoneuvojen parhaita turvallisuusstandardeja maailmassa, koska me teimme yhteistyötä. Ja kyllä jotkut ihmiset täällä valiokunnassa äh, päättivät tukea Brexitiä, monet ihmiset äänestivät Brexitin puolesta, mutta eivät ajatelleet sitä kaaosta, missä me nyt olemme. Mutta mutta siinä me nyt sitten olemme. Ja kuka tietää, mitä tapahtuu kuukauden kuukauden kuluttua, mutta se jää nähtäväksi. Minä tuen kollegani Mitsiä ja hänen työtään ja kollegoja, jotka ovat tehneet niin kovasti työtä kaikkien näiden vuosien aikana varmistaakseen, että meidän kansalaisemme äh, saisivat parhaat äh, tuotteet ja palvelut. Ja siksi äh, sisämarkkinoiden arvo on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt antaisin Janne Tsiovskalle puheenvuoron. Hän on yksikön johtaja Euroopan komissiosta. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikista kommenteista. Onko meillä aikaa tähän esitykseen? Kyllä, selvä. No niin, siis lyhykäisesti tätä valmistelemaamme tekstiä teille esittelen, mutta ei tämä taida toimia. No, joka tapauksessa pyrin vastaamaan muutamaan täällä esitettyyn kommenttiin. Eli tässä vähän taustaa. Mehän tiedämme, että lainsäädäntöä ei sitten, unionilainsäädäntöä sovelleta enää Britanniaan. Ja tämä vaikuttaa sitten moottoriajoneuvomarkkinoihin, tyyppihyväksyntä, viranomaisten toimintaan. Ja tästä tulee sitten erinäisiä seurauksia markkinoille saattamiseen. Ja tällä ehdotuksella me pyrimme nyt sitten ratkomaan tätä ongelmakenttää. Me olemme luoneet sellaisen tekstin, jolla valmisteltaisiin Brexittiä ilman, että vaikutettaisiin neuvotteluihin sen enempää monella eri tasolla, monella eri sektorilla. Eli meidän täytyi rakentaa tätä lainsäädäntöä sillä tavalla, että otamme huomioon nykyisen oikeudellisen asiayhteyden, mutta poliittisen tason neuvotteluissa myös. Ja tämä on se paras ehdotus, jonka olemme nyt näiden rajojen sisällä pystyneet saamaan aikaan. Tätä tarvitsemme siitä syystä, että nykyinen tyyppihyväksyntämenettely ei saa salli jouhevaa siirtymää tilanteesta toiseen. Ja tässä on esitetty alhaalla nuo neljä eri kohtaa, jotka osoittavat nuo nykysääntöihin esitetyt uudet sovellukset, uudet kohdat saman tyyppi, samoille malleille. Ja sitten nämä testikertomukset, joita voidaan käyttää uudelleen. Ja sitten nuo vaatimukset, jotka asetetaan uusille ajoneuvoille – jotta valmistajat pelaavat samoin säännöin. Ja sitten vielä lopuksi nuo unionin 27 valtion viranomaisen val- valtuudet ja vastuut. Meillä ei ole kovin paljon aikaa nyt tähän, vaan osoitan minkälaisiin neuvotteluihin olemme nyt päässeet. Ja meidän täytyy sitten miettiä tuota vetäytymis- sopimusta. Ne ovat tietynlainen suuntaviiva meille pois nykytilanteesta. Eli me puhumme tyyppihyväksynnästä, mutta myös sitten näistä käynnissä olevista vetäytymisneuvotteluista. Muutama sana tästä ehdotuksen varsinaisesta sisällöstä. Eli me täydennämme näitä tyyppihyväksyntäpakettia. Eli nämä säännöt ovat voimassa paitsi näissä uusissa kohdissa, jotka otamme huomioon. Ja nämä, tässä on mukana muun muassa ö, aikaan rajoittunut, rajoittuneita sääntöjä. Me katamme ajoneuvot ja järjestelmät ja eri osat ja erilaiset tekniset yksiköt tässä puhutaan muusta kuin ajoneuvoista ja um, muista, kaikista ajoneuvoista, myös moottoriajoneuvoista, metsäkoneista ja muista vastaavista. Tässä on luetteloitu eri artikloja kuvan lopussa eri tyypeistä. Ja tämä seuraava sääntö on olennainen, kuten teille onkin jo selitetty nykyisellään, ei ole mahdollista käyttää toista hyväksyntää samalle mallille. Valmistaja voi samaa mallia kohtaan samalle mallille hakea 27 tyyppihyväksyntä viranomaiselta uutta lupaa. Valmistajan täytyy esittää tuo hakemus ennen Brexittiä ainakin ennen kuin tuo siirtymäkausi sitten loppuu. Ja ei kyse ole pelkästään siitä, että hakee tätä hyväksyntää, vaan se täytyy myös sitten saada hyväksyttyä, saada käsiteltyä loppuun. Ja sitten vielä esittelijäkin kiinnitti tähän huomiota, eli uusi tyyppihyväksyntäviranomainen voi myös tukeutua aikaisempiin päätöksiin, joita UK on tyyppihyväksyntäviranomainen on teknisesti toteuttanut, mutta e, jos on sitten jotain epäilyksiä, niin sitten uusia kokeita ja testejä vaaditaan, jotta voidaan nämä epäilykset hälventää jo suoritetuista testeistä. Ja kuten tässä sanotaan, niin pyritään siis helpottamaan siirtymää valmistajien kannalta. Me olemme myös kiinnittäneet huomiota siihen, mikä täällä jo mainittiinkin, että uudet hyväksynnät uusille ajoneuvoille – vaaditaan, jotta valmistajilla olisi sitten samanlainen pelikenttä edessään. Ja uusi tyyppihyväksyntä. Ei puhuta, tässä puhutaan siis uudesta tyyppihyväksynnästä, ei siis varsinaisesta tyyppihyväksynnän siirrosta. Eli ne ajoneuvot, jotka ovat saaneet uuden 27 unionin valtion tyyppihyväksyntä, viranomaisen hyväksynnän jostain valtiosta, niin se siirtyy tälle seuraavalle viranomaiselle. On kyse sitten unkarilaisesta, suomalaisesta, saksalaisesta tai ranskalaisesta viranomaisesta tuotanto, tuotannonvalvonnassa tai sitten markkinavalvonnassa ja tämä saattaa vaikuttaa hankalalta tämä kuva, mutta se mitä ehdin jo sanoa vastuun kantamisesta uusiin, uudel, u, u, u, uusina myönnettyihin tyyppihyväksyntätapahtumiin. Jos ajatellaan sitä, että markkinoilla on jo tiettyjä ajoneuvoja, mutta niillä ei ole voimassa olevaa tyyppihyväksyntää, niin tämän kohdan pohjalta sitten voidaan taata sen, se, ettei dieselgateä enää voisi tapahtua uudelleen, eli tällaisia ajoneuvoja ei voisi olla enää, tällaista ei pääsisi enää tapahtumaan, niin tyyppihyväksyntäviranomaisten täytyy heti toimia, jos jotain epämääräisyyksiä havaitaan. Eli kaikki tuotteet, jotka tulevat unionimarkkinoille, tulevat valvotuiksi ja valvotuiksi, jos ne ovat pääperäisin uk markkinoita. Tämä lienee, oli kai viimeisin ehdotuksemme. Ja tässä lopuksi sitten sanoisin, että neuvosto on alkanut työn heinäkuussa ja nyt sitten lähestulkoon uusi teksti on saatu käsiteltyä neuvostossa. Neuvosto on hienosäätänyt tätä komission tekemää ehdotusta pääehdotukset ovat tässä pysyneet sellaisenaan ja muutama sana on kuultu vastavuoroisesta tunnustamisesta. Myös se on sellainen perusperiaate, joka on neuvotteluissa myös pääperiaatteena tulevassakin lainsäädännössä. Ja siitä syystä olemme tehneet tällaista tällaisen ratkaisun valmistajienkin kannalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä ja joidenkin asioiden äh, selkeyttämisestä. Haluaako Marlin vielä puheenvuoron? Kyllä, ole hyvä. Äh, kiitän komissiota tästä hyvin yksityiskohtaisesta selityksestä siitä, mitä tapahtuu. Ainoa asia, jonka minun on lisättävä, olen tietenkin huomioon nämä kommentit, mutta olen ymmärtänyt, olen iloinen nähdessäni, että olemme samalla puolella. Haluamme mahdollisimman vähän ongelmia, mahdollisimman vähän epävarmuutta ja haluamme varmistaa kuluttajien turvallisuuden. E, tämän haluamme kaikki pitää mielessä ja tämä on vuoropuhelun punainen lanka ja tämä on se pohja, jolta meidän jatkettava. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Kuten sanoin, tarkistusten jättäminen 12. päivän mennessä ja määräaika muuten lokakuun lopussa. Kiitos oikein paljon. Voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Moottorien naujen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaan saattaminen. Minä antaisin puheenvuoron heti itselleni, koska olen esittelijä. Tämä liikennevakuutusdirektiivi ehkä kuulosta valtavan jännittävältä, mutta autovakuutukset ovat kuitenkin EUn kansalaisten päivittäisessä elämässä tärkeitä asioita. Yksinkertainen onnettomuus tai vakavampi onnettomuus, jossa tarvitaan lääkärin apua. Autoliikennevakuutuksen kautta voidaan huolehtia siitä, että järjestelmä toimii. Se on tärkeää kaikille autonomistajille, voimme kaikki joskus joutua onnettomuuteen valitettavasti. Tämän direktiivin takia jokainen meistä voi ajaa autonsa jäsenvaltiosta toiseen – ilman, että joudutaan osoittamaan rajalla, että meillä on vakuutus. Tämän vakuutuksen takia voimme olla varmoja, että meillä on vakuutus voimassa ja korvauksia tulossa missä tahansa Euroopan unionissa, riippumatta siitä, olemmeko turisteja vai menossa töihin. Tämä on vihreän kortin järjestelmä, joka kuitenkin voi toimia vain tiettyyn rajaan asti. Se antaa meille vapauden liikkua kaikkialla Euroopan unionissa, kun meillä on yksi vakuutus. Itse direktiivistä sanoisin, että 99 prosenttia ajasta tämä toimii ja toimii hyvin. Mutta ei se täydellinen ole, joten parantamisen varaa on. Ja siitä syystä meillä on komissiolta nyt uusi ehdotus. Komissio periaatteessa ehdottaa direktiivin viittä parannusta. Yhtä, miten korvataan, jos vakuutuksen antaja on maksukyvytön. Toiseksi minimivakuutusmäärä ja se, että mahdollistetaan jäsenvaltioiden tarkastukset siitä, miten on rekisteröity. Ja sitten myös se, että saadaan vakuutus- ja vahinkokorvaus, vahinkohistoriatodistus. Ja sitten uusi määritelmä – aineen käytöstä on sisällytetty. Ensimmältä katsomalta uskon, että valiokunta voi antaa yleisen tuen. On ollut vain pari merkittävää maksukyvyttömyystapausta. Bulgariassa muutama kuukausi sitten ja Irlannissa aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että sadoilla vahingosta kärsineillä ei ole ollut mitään korvausmahdollisuuksia, vaikka ovat maksaneet vakuutuksesta – Minulla on kerrottu, että tässä oli huonoista tapauksista kyse, että rekisteröitiin vakuutus tiettyyn maahan ja siellä ei kuitenkaan kannettu vastuuta. Joskus voi olla kyse tällaisista pyramidi- tai muista huijauksista, mutta kansalaisten pitäisi saada kansallisesta vakuutusrahastosta korvausta, jos tällainen tilanne syntyy. He eivät saisi joutua hankalampaan tilanteeseen kuin silloin, jos onnettomuudessa on henkilö, jolla ei ole liikennevakuutusdirektiiviä. Kaiken vakuutuksen pitäisi kattaa ainakin minimi, josta nyt on sovittu, mutta käsittääkseni vuonna 2009 tapahtui vahinkoja. Joissain maissa oikeastaan tämä korvaus on ja Se syntyy erilaisista indeksoinneista, erilaisista lopullisista summista. Jos joudutte onnettomuustilanteeseen jossain näistä jäsenvaltioista, että saa samaista korvausta kuin muissa jäsenvaltioissa. Komissio ei oikaista tämän virheen. No, sitten tarkastukset nykylainsäädännön alan laitonta järjestelmällisesti pysäyttää autoja pyytää vakuutustodistusta. Tämä oli siksi, että ajateltiin, että tämä haittaa vapaata liikkuvuutta. Nyt kuitenkin, kun rekisterikilpiskannereita on niin paljon, ajatellen, että voitaisiin järjestelmällisesti skannata ja tarkistaa, onko autolla vakuutus, jos ei pysäytetä autoa, vaan skannataan se auton liikkuessa. Lainvalvontaviranomaisten työn helpottamiseksi. Tämä on varmasti ihan hyvä asia, koska on tärkeää tehdä kaikki mahdollinen, jotta vakuutusta kulkevat autot saadaan teiltä. Meidän pitää suojella kansalaisia jokapäiväisessä elämässä, mutta samalla pitää suojella yksityisyyttä ja tietosuojaa, vaikka jäsenvaltiot päättäisivät käyttää tätä uutta mahdollisuutta. Direktiivissä pitää olla selkeät säännöt, jotka koskevat tätä tiedonhallintaa. Jos yksi sadasta skannataan ja löydetään sieltä henkilö, jolla ei ole vakuutusta, niin tämä tarkoittaa, että 99 skannattiin, vaikka he eivät syyllistyneet mihinkään. Näiden 99 henkilön tiedot pitäisi heti poistaa rekistereistä. Tästä ei saisi tulla mitenkään Ajonnejoen tarkistusjärjestelmä. Jotkut muistavat varmasti keskustelun, jota käytiin vuonna 2011, kun Tanska halusi ruveta skannamaan ajoneuvoja, jotka ylittivät rajan. Ja on tuorempiakin tapauksia, kun nähdään, että jotkut jäsenvaltiot haluavat samanlaista valvontaa kaikkiin liikennerikkonuksiin. On oltava tarkkana, miten käytetään tätä tietoa. Tällainen skannaaminen voi toimia ainoastaan, jos tietojen vaihto toimii jäsenvaltioiden kesken. Ei tietokonejärjestelmä voi välttämättä vielä tässä yhteydessä tietää, onko ajoneuvo vakuutettu vai ei. Siksi tarvitaan tiedonvaihtojärjestelmä jäsenvaltioiden kesken. Onneksi meillä on jo vuoden 2005 direktiivissä, joka koskee tieturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia siinä yhteydessä tiedonvaihtoa. Nyt pitää vain lisätä sinne rikkomusten listan ajaminen ilman vakuutusta. Ehdottaisin siis, että muutetaan direktiiviä juuri tuon suuntaisesti. Ja sitten vahinkohistoriatodistus. Olen muuttanut rajat ylittävästi ja olen samaa mieltä siitä, että vahinkohistoriani pitäisi voida kulkea kanssani. Ja sen pitäisi vaikuttaa, kun otan liikennevakuutuksen uudessa jäsenvaltiossa. Kun henkilö muuttaa jäsenvaltiosta toiseen, ei pitäisi joutua siihen tilanteeseen, että ajatellen, että olet jälleen 18-vuotias ja riskialtis kuski. Jos vaikka historia ei ole kertynyt viimeksi kuluneen viiden vuoden ajalta. Se pitäisi ottaa huomioon ja siksi minulle pitäisi antaa alhaisemmat vakuutusmaksut. Kaiken kaikkiaan niiden määrän, jotka muuttavat rajat ylittävästi ja hankivat uuden vakuutuksen. Näiden ihmisten lukumäärä on melko pieni, mutta pitäisi huolehtia kuitenkin siitä, että näistäkin henkilöistä huolehditaan eikä ketään syrjetä. Lopulta komissio kodifioi moneita yhteisön tuomioistuimen päätöksiä. Eden mukaan voidaan ajatella, että mikä tahansa ajoneuvo, jossa on moottori ja kulkee maalle, joka ei juna, on katettava ja sillä on oltava liikennevakuutus riippumatta siitä, kuljetaanko julkisella vai yksityisellä tiellä tai maalla, jos sitä käytetään liikennevälineenä laajimman tulkinnan alla tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki sähkö, pyörät, segwayt, lasten autot ja niin edelleen pitäisi vakuuttaa. Tällaiset uudet sähköskootterit tai segwayn tyyppiset on myös katettava. Kaikki eivät ymmärrä kuitenkaan samoin ajoneuvoa, kun tuomioistuin eivätkä vaadi tällaista vakuutusta. Suomi, Ruotsi ja Ranska ainoastaan vaativat liikennevakuutusta moottoriurheilulta. Voitaisiin ajatella, että ne sisällytetään ja jäsenvaltiot voivat poistaa näitä yksittäisiä luokkia. Yksi kohdallaan. Olen eri mieltä. Komissio esittää, että tämä on vain kodifiointia, mutta tämä on kuitenkin muutos, joka luultavasti hyvinkin vaikuttaa kansalaisiin. Se vähentää vaihtoehtoisien liikennemuotojen käyttöönottoa, kun vakuutus on tarpeen. Ja samalla saattaa olla, että vakuutusmaksut nousevat, jos moottoriurheilu otetaan mukaan vakuutusten piiriin. Itse uskon, että logiikan pitäisi olla sellainen, että tämä direktiivi koski tyyppi hyväksyttyjä ajoneuvoja, jotka on ajateltu päivittäiseen käyttöön tai työkäyttöön, eikä moottoriurheiluunsa käytettäviin ajoneuvoihin, jotka pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. Jokainen, joka haluaa vakuutusta näille muille ajoneuvoille – tai moottoriurheilussa käytettäville ajoneuvoille, niin se pitäisi olla, sen pitäisi olla mahdollista. Mutta jokainen jäsenvaltio päättäköön itse, kuten tänä päivänä on. Toivoisin, että kaikilla olisi henkilökohtainen vastuuvakuutus, jos käytätte sähköpyörää, mutta eikä kuitenkaan kunnollista kaiken kattavaa liikennevakuutusta tarvita. Päätän puheenvuoroni tähän. Pyrimme siis Pyrin siis tarkistamaan tätä ajatellen erityisesti artiklaa 15, mutta suurin osa muista muutoksista jäävät ihan teknisiksi. Kiitos oikein paljon. No nyt toivottaisin tervetulleeksi vierailijaryhmän. Okay, uh, the, uh, the students from Gentin yliopistosta opiskelijaryhmä. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. And now I will open... Ja nyt voimme lähteä keskustelemaan. Annan poliittisten ryhmien paljon esittelijöille puheenvuorot. Johan Stefanik, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa muutaman sanasen Jirsi Pospisilin nimissä. Hän ei ole paikalla. Olemme samaa mieltä komission kanssa, että on tarpeen suojella enemmän ähm, äh, onnettomuuksien uhria silloin, kun vakuutuksenantaja on maksukyvytön ja parantaa tilannetta erityisesti rajat ylittävässä kontekstissa. Äh, torjua vakuutuksettomana ajamista, lisätä minimikattavuutta ja vahvistaa direktiivin soveltamisalaa. Komission ehdotus on hyvin valmisteltu ja perustuu hyvään oikeudelliseen analyysiin. Minun mielestäni se ei tarvitse mitään merkittäviä muutoksia, mutta ehkä joitakin tarkennuksia ja selvennyksiä. Konkreettisesti sanottuna, kun on kyse uhrien, onnettomuuksien uhrien suojelusta, niin pitäisi olla e, elin, jolloin annetaan korvauksia mm. ei vain silloin, kun antaja on maksukyvytön, vaan myös kun vakuutuksen antaja on yhteistyöhaluton. Jos on tällainen elin, joka käsittelee rajat ylittäviä kysymyksiä, niin sitä voidaan tukea, mutta sen valtuutuksista pitäisi vielä keskustella. Kun taas tämä maksukyvyttömyysasia on selvä ja se ei esitä kyseenalaisuuksia, niin kuitenkin kun on kyse mm, tästä yhteistyöhaluttomuudesta, niin sitä on määriteltävä, ei synny liiallisia kustannuksia. Minäkin kannatan sitä, että tämä mm, onnettomuushistoria on otettava, vahinkohistoria on otettava huomioon, kun lasketaan vakuutusmaksuja. Ja eh, minä aion tehdä vain muutamia eh, pieniä ehdotuksia. Tarkoituksena on eh, auttaa siinä, että saadaan yhtenäinen muoto näille vahinkohistoriatodistuksille. Minä odotan hyvää yhteistyötä ja minä sekä ryhmäni olemme valmiita tekemään täyttä yhteistyötä, jotta tästä tulisi mahdollisimman luotettava ja toimiva väline sekä vakuutuksenottajille että antajille. Sergio. Kiitos oikein paljon Sergio Caferatti ja CD-ryhmän nimissä. As Sergio... Kiitokset. Niin Sergio ei pysty olemaan nyt täällä paikalla kokouksessa. Olen tehnyt hänen kanssaan tiiviisti yhteistyötä. Puhun hänen puolestaan kiitokset jatkuvasta hyvästä yhteistyöstä. Sergio on pahoillaan siitä, ettei hän voi olla täällä. Hän joutuisi Italiaan lähtemään odottamattomista syistä. Kiitokset keskustelusta tästä tärkeästä ehdotuksesta. On hyvin rohkaisevaa kuulla näkemyksienne ja Sergio on sitä mieltä, että tätä pitäisi todella e, tukea. Olen varma, että voimme tehdä tehokkaasti yhteistyötä ja päästä myönteisiin lopputuloksiin ja saamme myös parlamentille vahvan kannan, joka sitten parantaa kuluttajien ja onnettomuuksien uhrien oikeuksia. Muutama yleishuomio. Ensiksi uskomme, että komission ehdotuksessa on parannuksia moottoriajoneuvojen onnettomuuksien uhrille. Tässä on nämä vakuutustestit artiklassa 4 ja sitten myös maksukyvyttömyyttä vastaan tietyt suojat artiklassa 10. Ja tässä on myös sitten vähimmäisharmonisoinnin vaatimukset paremmat, kun puhutaan vähimmäissummista, jolloin korvaus täytyy tarjota artiklassa 9 komission ehdotuksessa. Tämä selventää asiaa ja on johdonmukaisempi, kun 13 valtiossa on itse asiassa kanssa alemmat summat kuin nykyisellään ehdotetaan. Täytyy sitten miettiä, pitäisi tätäkö tätä per onnettomuushenkilövahinkojen summaa nostaa. Se näyttää nyt suhteellisen alhaiselta. Uskomme myös, että täytyisi toimia kunnianhimoisemmin kuluttajansuojan näkökulmasta, erityisesti artiklan 16 osalta, koska tässä komission muutos on sinänsä hyvä, mutta ei mene riittävän pitkälle. On syytä välttää syrjintää kotipaikkaa näkemyksessä vakuutuksen ottajan kotipaikkaan suhteen. Ja täytyy sitten sitten myös ottaa huomioon tuo vakuutushistoria, todistus ja vahinkohistoriatodistus, se pitää ottaa huomioon vakuutuksia myönnettäessä. Ja puheenjohtaja, kun tästä mainitsitte, niin toivottavasti olette samaa mieltä asiasta meidän kanssamme. Eli on syytä käyttää nyt sitten tätä uudelleen tarkastelua, jotta voimme tehdä bonusmalusjärjestelmän Euroopan tasolle käyttöön pakollisena. Näin sitten tarjoaisimme paremmat olot, paremmat ehdot kuluttajille. Tämä on sinänsä tasapainoinen ehdotus ja myös varmaan sitten tulevaisuuttakin kestääkin. Ja lopuksi kiitokset komissiolle siitä, että kysymys, jonka esitin komissiolle itse, minä henkilökohtaisesti, mutta silti edelleenkin kaipaisin kun kyse on julkisesta liikenteestä pois otetuista ajoneuvoista ja niiden kohtalosta, kun tämä ajoneuvo edelleenkin pysyy omistajan vastuulla, omistajan omistuksessa. Ja, eli ja kyse on rekisteristä poistamisesta. Tämä sääntö on, tämä, tämä päätös on tullut ennen kuin komissio esitti uudelleen tarkastelunsa ja mietti minkälaisia mahdollisia vaikutuksia tällä sitten olisi. Ja vielä lopuksi soveltamisalasta. Sitä ei pitäisi laajentaa turhaa. Uskon, että meidän täytyy myös kiinnittää huomiota tuohon tyyppihyväksynnän saaneisiin ajoneuvoihin. Ymmärrän kyllä kannan, jonka esititte, mutta eikö meidän pitäisi nähdä uhri tässä keskiössä enemmänkin. Emme varmaankaan halua liikaa lähteä pirstaloimaan nyt tätä teknologian kehityksen eri suuntiin. Joka tapauksessa kiitokset ja odottelen innolla jatkotyötä. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon ECRn nimissä Dan ilmeisesti. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Pidän ihan hyvänä ehdotusta oikas tai täydentää tätä direktiiviä, kun tuomioistuinkin on tehnyt päätöksiä. Lisäselkeys on tarpeen nyt tätä direktiiviä tulkita ja täytäntöönpannaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Kuitenkin minulla on muutama varaama myös. Minuakin huolettaa komission soveltamisala muutos artiklassa 1a. Se ei anna riittävää oikeudellista varmuutta, koska siinä ei kunnolla määritellä sitä, että käytetään tätä liikennevälineenä. Eikä oteta huomioon kunnolla maataloutta tai moottoriurheilua. Tällä voisi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia. Joissain maissa tarvittaisiin välttämättä tällainen pakollinen vastuuvakuutus myös sellaisille ajoneuvoille, jotka eivät aikaisemmin sitä tarvinneet. Jotkut työkoneet tai sähköpyörät esimerkiksi. Onko mä, mä todella tarpeen? Moottoripyörä alalta olen ymmärtänyt, että tämä olisi niin hankala kysymys, että urheilu ehkä jatkuisi laittomasti tämä on hankala, kun ajatellaan esimerkiksi törmäyksiä, joita usein tapahtuu tässä moottoriurheilussa. Ja usein vakuutukset ovat kallistuneet sellaisissa maissa, joissa on ruvettu kattamaan erityisesti harrastelijoiden tapahtumat. Se ei olisi mahdollista, kun kukaan ei olisi valmis tarjoamaan riittävää korvausta ja onnettomuuksia on paljon tällä saralla ja myös viljelijät kohtaisivat ongelmia. Monet hyvin erikoistuneet maatalouskoneet, jotka eivät yleensä kulje teillä, otettaisiin mukaan. Tässä uhka kuitenkin suurelle yleisölle on kovin pieni, koska näitä koneita liikutellaan hitaasti eikä usein siellä, missä muita kansalaisia – liikkuu. Joskus yhdistyneessä kuningaskunnassa jo vaaditaan tällaisia vakuutuksia, vaikka toimitaan yksityisellä maalla. Toisaalla se ei aina ole tarpeen. No tämä yleisajatus on ihan hyvä, mutta jos tälle tielle kaiken kaikkiaan lähdetään, emme niin pysty tätä puolustamaan. Kiitos. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron Matti Marlinille komissiosta. Olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Äh, <clears throat> Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Äh, kiitoksia äh, puheenjohtaja puheenvuorosta. Minun on puutettava herra Merlanin puolesta. Anteeksi, hän ei päässyt paikalle. Minun nimeni on Maria Klissi. Olen virkamies, joka on vastuussa tämän ehdotuksen laatimisesta. Minä yritän puhua tästä asiasta niin pian kuin nopeasti kuin mahdollista. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa hyvin myönteisestä palautteesta tästä ehdotuksesta tämän direktiivin historia. Sehän alkoi 70-luvun alkupuolella ja on tehty asteittain muutoksia, jonka avulla on haluttu parantaa onnettomuuksissa vahingon kärsineiden asemaa ja varmaan kaikki Euroopan kansalaiset arvostavat sitä, että jatkamme tämän perinteen hengessä ja yritämme muuttaa tätä direktiiviä sillä tavoin, että se parantaa vahingon kärsineiden suojaa. Sitten nämä kommentit, joita täällä tehtiin Ensimmäinen liittyi epäsystemaattisiin vakuutustarkastuksiin ja tietonsuojan tarpeeseen. Me kaikki tietenkin ymmärrämme tietosuojavaatimukset ja kaikenlaiset kommentit otetaan vastaan. Sitten kun on kyse tiedonvaihdosta ja se, että tämä linkitetään liikennerikkomusten täytäntöönpanodirektiiviin. Tässä meidän on pyydettävä oikeudellista neuvoa, koska se perustuu eri oikeusperustaan ja eri prosesseihin, joten usko, että sitä pystytään tässä suoraan muuttamaan. Sitten soveltamisala, joka tuntuu olevan kaikkein hankalin kysymys. Ensimmäisenä nousi esiin sähköiset sähköpyörät. Haluan jakaa tämän nyt useampaan osioon, koska itse asiassa sähköpyörät eivät ole soveltamisalan alla tuomioistuimen päätöksen takia. Ne olivat siellä ennen, mutta eivät ole. Nyt ne ovat varsin uudenlainen ajoneuvoluokka, eikä vaikka vakuut kuluttajat ole koskaan oikein huomioineet niitä, mutta minulla on epämuodollisia yhteyksiä jäsenvaltio Ne ryhtyvät nyt harkitsemaan sitä, koska onnettomuuksien määrä, jossa sähköpyöriä on osallisena, on kasvanut. Jotkut sidosryhmät myös pyysivät meitä katsomaan, että jätetäänkö ne soveltamisalan ulkopuolelle. Me emme ottaneet koskaan mitään tiettyjä ajoneuvotyyppejä soveltamisalan ulkopuolelle, koska tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa niin kauan kuin takeita ja suojaa vahingon kärsineille. Minulle sähköpyörät eivät oikeastaan ole polkupyöriä, ne ovat moottoripyöriä. Ehkäpä alhaisen hevosvoiman moottoripyöriä, mutta jos niitä katsoo ympäristönsuojelun näkökulmasta, se on yksi asia, se on oikein hyvä. Ja jos ajatellaan kaupunkien puhtautta, mutta toisaalta tämä riskitekijä suhteessa uhreihin, siis vahingon kärsineisiin, sitä on katsottava eri tavoin. Meidän on katsottava kolme asiaa. Voiko tällaisella sähköpyörällä tapaa jonkun, voiko joku saada vakavan vamman ja voiko syntyä todellista materiaalista vahinkoa. No, materiaalisen vahingoksen suhteen voidaan ajatella, että tuskinpa nämä voivat, sähköpyörät voivat aiheuttaa junan raiteelta suistumisen, mutta kuitenkin esimerkiksi vakavan ketjukolarin ne voivat aiheuttaa. Jos sähköpyörällä ajaa jonkun ihmisen päälle ja tämä aiheuttaa elämän mullistavan vamman, niin se maksaa miljoonia. Jos tämä toimivaltuuden antaa jäsenvaltioille, niin eh, tämä ei tule olemaan johdonmukaisesti katettuna ympäri EU. Haluan todella korostaa tätä. On tärkeää tarkastella tätä uhrin näkökulmasta, ei pelkästään eh, vakuutuksen ottajan näkökulmasta hän joutuisi hyvin vaikeaan tilanteeseen tällaisessa tapauksessa. Hänen täytyisi maksaa tämä omasta taskustaan. Tätä haluaisin korostaa sitten. Linkki tyyppihyväksynnän kanssa. Meillä on erillinen määritelmä moottoriajoneuvoille direktiivissä. Se on teknologianeutraali ja se kattaa hyvin laajan määrän ajoneuvoja, eh, joten direktiivejä ei silloin tarvitse muuttaa kovin usein. Samanaikaisesti, kuten jos sanoin, eh, jäsenvaltiot voivat jättää joitakin ajoneuvoja tämän ulkopuolelle, jos ne eivät pidä niitä riskialttiina. Tämä on täysin eri asia kuin tyyppihyväksyntä jos otetaan esimerkiksi sähköpyörät jälleen esimerkkinä, on sähköpyöriä, joita varten tarvitaan tyyppihyväksyntä, joilla voi ajaa nopeammin kuin 25 kilometriä tunnissa. Ja nekin, joilla voi ajaa hitaammin kuin 25 kilometriä tunnissa, täytyy tehdä jonkun verran tällaisia eh, oma-aloitteisia ilmoituksia soveltuvuudesta. Ja sitten viimeinen asia sähköpyöristä. Sähköpyörillä usein kuljetetaan myös matkustajia. Näkee tällaisia sähköpyöriä, joissa on edessä esimerkiksi tällainen laatikko, jossa istuu kaksi lasta tai kaksi lasta erillisissä istuimissa takana. Niin tämä vastuuvakuutushan myös kattaa matkustajat. Sitten moottoriurheilu, tämä on eri asia. Meillä on tietenkin tarkasteltava sitä neuvotteluissa. Tapausoikeuden kehittyminen ei osoita selvästi, kuuluvatko moottoriurheilu tähän tai ei. Se ei ole yhtä selvää kuin teollisen toiminnan tai maataloustoiminnan suhteen, koska uusin tapausoikeus osoittaa, että tämä on aktiviteetteihin perustuvaa. Jos ajoneuvoa käytetään koneena, niin silloin vastuuvakuutuksen ei pitäisi korvata vahingon kärsineellä. Nyt ei ole aivan selvää, että vastaa, voidaanko tätä soveltaa moottoriurheilijan vai ei? Pitäisikö me jättää moottoriurheilu täysin ulkopuolelle vai haluammeko jättää ainoastaan vahingot ja materiaaliset vahingot kilpailijoiden kesken? Haluamme kuitenkin suojella esimerkiksi ähm, katsojia, moottoriurheilun katsojia. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Sitten tämä kommentti yksityisestä maasta. Direktiivi sellaisena kuin nyt ei tee eroa yksityisen tai julkisen maan välillä. Me olemme tietoisia, että joissain jäsenvaltioissa tällainen ero on tehty. Ja tämä liittyy tähän ajoneuvovakuutuslainsäädännön alueellisuuteen. Jos kuljemme tätä tietää, meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, miten tämä määritellään, koska komissiolle ero yksityisen ja julkisen omaisuuden välillä on hyvin tällainen karkea. Se ei riitä. Ehkä voitaisiin katsoa erilaisia kategorioita, miten tämä jaetaan, jos tämä on todellakin se tie, jota parlamentti haluaa kulkea. Meidän varmaan ajateltava asiaa toisella tavoin kuin vain yksityinen julkinen. Tämä ei suojele uhria onnettomuustapauksessa, jossa vaikka supermarketin mm, parkkipaikalla ja auto ajaa yli eikä sitten saa korvausta vakuutuksesta. Kyllä tätä on vähän tarkasteltava. Sitten maksukyvyttömyys. Kolmas korvauksen, korvauksen mm, käyttöönottokriteeri, tämä yrityksen yhteistyöhaluttomuus. Otimme sen tähän mukaan, koska usein vahingon kärsinyt ei tiennyt, mitä vakuutusyhtiö tekisi. Se odotti jotain vaihetta, että tämä mm, vakuutusyhtiö julistettaisiin maksukyvyttömäksi tai konkurssi ja siinä meni neljä vuotta. Haluaisimme jonkinlaisen turvaverkon, joka varmistaa sen, että uhrille korvataan, vaikka rajat ylittävä vakuutustilanne ei olisikaan selvä. Tässä nyt vaaditaan ehkä vähän korjauksia ehkä, mutta ilman tätä päädytään samantyyppiseen tilanteeseen kuin mitä tänä päivänä jo ollaan. Sitten tämä vähimmäis suojan taso, pitäisikö se olla korkeampi tai ei. Minä en nyt halua kommenttia toida tätä, koska meillä ei ole mitään tietoa siitä, pitäisikö sitä korottaa vai ei. Ja sitten kysymys, tämä Juliana tuomio. Se on mielenkiintoinen kysymys. Voimme pohtia tämän päätöksen seurauksia. Toisin kuin nämä kolme tapausta, jotka ovat tässä mukana, niin Tämä liittyy siihen, missä tuo onnettomuus tapahtui. Eli kattaako tämä vakuutusvahingon kärsineen äh, riippuen paikasta tai äh, koneesta. Juliana tapauksessa kysytään sitä, että pitääkö olla vakuutus, jos äh, ajoneuvo on pysäköity yksityiselle maalle ja sitä ei aktiivisesti käytetä. Tässä päätöksessä ei nähdä mitään ongelmaa. Ehkä voimme keskustella tästä, että pitäisikö se ottaa mukaan erillisenä asiana. Siinäpä kaikki minulta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Varmasti joudumme vielä keskustelemaan joistain näistä aiheista, joita mainitsitte, erityisesti kysymyksistä, joita SD-ryhmän kollegat esittivät julkinen ja yksityinen tie. Tämä asia on selvitettävä. Ja sitten argumentointi, miksi sähköpyörät ja muun tyyppiset moottoroidut ajoneuvot pitäisi saada soveltamisalaan mukaan. En ole ihan varma, vakuutuinko näistä argumenteista. Eli olisi ehkä hyvä, jos olisi jotain todisteita tällaisista sähköpyörä onnettomuuksista, joita mainitsitte, jotta voisimme turvata nämä päätökset faktojen varaan. Kuten sanoin, keskustelu täällä valiokunnassa jatkuu. Aikataulusta. Mietintöluonnos menee käännettäväksi 26. päivä 10. Siitä keskustellaan 21. päivä marraskuuta määräaikatarkistusten jättämiselle 27. marraskuuta äänestysimkon valiokunnassa – 29. päivä tammikuuta. Kiitos oikein paljon. Nyt voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027. Annan puheenvuoron valmistelijalle, mutta hän ei ole paikalla. Edustaja Gebhardt ei ole paikalla. Uh, and she is not present, but... Hän ei ole paikalla, mutta käsittääkseni edustaja Kohn puhuu hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni puhun saksaa ja esittelen sen, mitä valmistelija on antanut. Hän on muissa tehtävissä juuri, juuri nyt. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma on keskeinen, jotta voidaan vastata digitaalisen muutoksen vaikutukseen teollisuudelle, hallinnolle ja niin edelleen. Tämä on tärkeä väline myös siksi, että Euroopan parlamentti on tehnyt oma mietinnön matkalla kohti sisämarkkinasäädöksiä digitaalisessa maailmassa, jotta voidaan tulevaisuuden ongelmia voittaa jo etukäteen. Suurteholaskenta, äly, kyberturvallisuuskysymykset ja yhteen toimivat järjestelmät julkisella alalla. Tällaisen digitaalisen infrastruktuurin käyttö voi auttaa ja parantaa hyvinvointia Euroopan unionissa. Kaiken kaikkiaan 216 esitystä tarkistusta on tehty komission ehdotuksen Tarkistusten painopistealueet liittyvät yksittäisiin ohjelmatavoitteisiin artikloissa 4-6 ja oikeudellisesti innovaatiokeskuksiin kohdassa 16, artiklaan 20 ja arviointiin, ohjelman arviointiin artiklassa 25. Esittelijä esittää kompromissitarkistuksia näihin kohtiin ja tekninen kokous käsittelee niitä tulevana maanantaina. Valmistelija on varma, että neuvottelut etenevät ja saadaan ITRE-valiokuntaan 5. päivä marraskuuta tämä lausunto erityisesti tavoitteisiin, jotka liittyvät tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen digiosaamiseen tulevaisuudessa. Näin voidaan parantaa merkittävästi komission ehdotusta. Tämä koskee erityisesti tietosuojan vahvistamista, yksittäisten tavoitteiden laajentamista ja selventämistä ja ajatellen sitä, miten digiosaamista voidaan parantaa. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma, kuten tavallista, kolmannet maat voivat myös osallistua, ehdokasvaltiot tai EFTA-maat. Valmistelija pitää tarkistuksia turhina, joissa otetaan esiin turvallisuushuolet. Ne eivät noudattaisi samaa periaatetta kuin muissa eurooppalaisissa ohjelmissa. Turhaan luotaisiin epäluuloa. Digitaalinen Eurooppa ei ole perinteinen tutkimus- ja kehitysohjelma, vaan siinä valmistaudutaan luomaan sellaisia järjestelmiä, jotka ovat markkinoille sopivia. Siksi turvallisuuskysymykset eivät ole niin suuria kuin kyberturvallisuusratkaisujen löytämiseksi. Kyberturvallisuus on todella tärkeä aihe totta kai. Ja nyt voidaan miettiä jo sitä, että ei saa estää eurooppalaisten ratkaisujen vientiä kyberturvallisuuden alalla. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Ja nyt puheenvuoron saa EPPn edustaja joka puhuu Lopes Estuisen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Ja esittelijä, esittelijän puolesta täällä olevat, niin Lopes Isturias ei päässyt tänne paikalle. Ja tässä sitten puutun näihin tarkistuksiin, jotka on tehty tähän Ensiksi siis varjoesittelijän puolesta kiittäisin esittelijää tästä hyvästä pohjasta tälle valiokunnalle. Näin voimme esittää vahvan kannan sisämarkkinoille. Näin luemme sitten myös uutta synergiaa ja voimme luoda myös kasvua, vaurautta ja työpaikkoja. Työn e, esittelijän kanssa olemme samaa mieltä siitä, että kun komissio pyrkii saamaan jäsenvaltiot saamaan sitten täyttämään nämä taloudelliset vaatimuksensa, jotta voidaan vastata digitaalisiin tavoitteisiin. Tähän on siis reilu sata tarkistusta, joista 60 kansanpuolueelta Toivon hyviä kompromissitarkistuksia, jotta voimme välittää sisämarkkinoille hyvän viestin tästä ohjelmasta ITRE-valiokunnassa. Ja tässä ohjelmassa me haluaisimme vahvistaa Euroopan unionin kykyjä toimia supertietokoneiden, tekoälyn ja verkkoturvallisuuden eteen ja sitä, että näitä kaikkia mahdollisuuksia käytetään laajasti yhteiskunnassa ja markkinoilla. Me haluamme rahoittaa ja myös koordinoida näitä eri hankkeita, jotta voimme sitten teknologisen siirtymäkauden haasteisiin vastata. Lopes haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että lopulliseen IMKO-tekstiin pitäisi saada muutama ajatus, kun ajatellaan julkisen viranoma- julkisten viranomaisten digitalisointia. E, ja tämä on erikseen koko tekstissä ja sen pitäisi liittyä pelkästään tekoälyyn. Ja tässä pitäisi viitata myös yrittäjiin ja sitten eh, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, jotka ovat suurimmassa osassa koko eh, pk-yritysten kentällä ja jotka pitäisi ottaa huomioon, kun kehittelemme tätä eh, digitaalisten innovaatioiden keskuksia ja niille tarjottua rahoitusta tämän ohjelman ähm, rahoituksesta pitäisi ottaa huomioon muun muassa pilvipalvelut ja sitten tuo verkkoturvallisuusohjelmat ja myös tekoälysektorin vahvistaminen. Äh, on kyse sitten äh, kyberpuolustuksesta tai erilaisten terveystuotteiden kehittämisestä ja vastaavasta. Sitten meidän täytyy kiinnittää huomiota myös digitaalisiin taitoihin. Täytyisi myös kouluttaa uusia työntekijöitä ja sitten pätevöittää ja tuoda asiantuntijuutta entistä enemmän työntekijöille tällä alalla Eli tällaista pitkän aikavälin koulutusta opettajille, yrittäjille, julkisen viranomaisen työntekijöille ja niin poispäin. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että nämä digitaaliset innovointikeskukset pitäisi olla avoimia kaikille sektoreille ja kaikille osapuolille, jotta sitten mahdollisesti viet, voitaisiin viedä näitä uusia digitaalisia keksintöjä laajalti eteenpäin. Lopuksi vielä muistuttaisin siitä, että kansanpuolueen esittelijä haluaisi pitää tämän yksinkertaisena ja hyödyllisenä, mutta tasapainoisenakin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon teille. Onko ECRstä joku käyttämässä puheenvuoron? Puhutteko ECRn nimissä? Selvä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, kolego Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää teitä kompromissitarkistuksista ja äänestyslistoista. Työ tämän asiakirjan parissa on edistynyt hyvin nopeasti, joten haluaisin onnitella esittelijää. Me analysoimme nyt näitä äänestyslistoja. Olen vakuuttunut siitä, että ECR voi tukea suurinta osaa tarkistuksista. Meillä on joitakin kysymyksiä, kun on kyse esimerkiksi yksityisyyden suojasta ja eh, tekoälystä. Meillä on esimerkiksi tämä vihreinen tarkistus 112, Emmekä näe siinä oikein mitään lisäarvoa. Haluaisimme myöskin että digitaalisuuden määritelmä ei laajenneta ja myöskin 17 artikla mielestäni ei pysty, voida pyhyä, puhua laajennetusta tietoisuudesta. Me kannatamme niitä tarkistuksia, jotka edustavat ja puolustavat pk-yrityksiä, koska usein on niin, että Euroopan unionin rahoituslähteet eivät hyödynnä näitä pk-yrityksiä, erityisesti niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa, koska puuttuu pääomaa. Ei tätä voida verrata läntiseen pääomaan. ESOR haluaisi myös tukea niitä tarkistuksia, joissa puhutaan verkostoitumista digitaalisessa maailmassa. Lisäksi haluaisimme tukea standardisointia EU:ssa. ssa Varmasti voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä ja laatia kompromisseja. Me toivomme, että esittelijä olisi avoin ehdotuksillemme, sillä meillä on sama tavoite. Olemme mahdollisimman pian hyväksyä tämän ohjelman mahdollisimman laajasti. Kiitoksia. okay, thank you. Selvä, kiitos. Kiitos paljon. Onko muita puhujia poliittisten ryhmien nimissä? Dennis, ehkä? Ei. Ilmeisesti täällä ei ole ketään, joten komissio saa puheenvuoron. Ilmeisesti komissiokaan ei halua käyttää puheenvuoroa, joten aikataulu äänestys 5. päivä marraskuuta. Äänestys ITRE-valiokunnassa 21. päivä marraskuuta. Kiitos oikein paljon. Ja tässä oli kaikki, eikö niin? Tässä kaikki. Aivan mahtavaa. Viiden minuutin kuluttua aloitetaan koordinaattoreiden kokous ja muut tapaamme huomisaamuna. Kiitos.